friends, ladies and gentlemen. Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, aloitetaanpa meidän kokouksemme maanantaina kolmantena päivänä joulukuuta. Esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole kommentteja, niin sitten esityslista voidaan hyväksyä. Minä en näe täällä ketään, joka haluaisi kommentoida. Ja sitten ilmoitusasiani. Niitä ei ole yhtään. Joten mennäänpä sitten seuraavaan kohtaan, kohta kolme. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 5. marraskuuta 2018. Jos kokouksen loppuun mennessä ei kukaan sitä vastalauseita, niin sitten pöytäkirja on hyväksytty. Sitten kohta neljä. Tämä on koneäänestys ensimmäinen asia julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleen käyttö, uudelleen laadinta. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. En ole ihan varma, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro, mutta mietin tässä, onko välttämätöntä, että me äänestämme maanantai-iltapäivänä kello 16. Puhun tässä nyt ihan itseni nimissä. Minä lähdin aamuyöstä kello yksi tänään, että ehdin tänne äänestämään joten jos äänestykset voisivat olla myöhemmin tai vaikka keskiviikkona, se olisi jäsenille parempi. En minä nyt tässä odota, että sääntöjä muutetaan minun takiani, mutta uskoisin kuitenkin, että muidenkin enem, jäsenten enemmistö olisi samaa mieltä, mutta ö, toki toimin ö, muiden mielipiteen mukaan, vaikkakin joudun sitten lähtemään aamu yöstä kello yksi. Uh, okay. uh... Selvä, hyvät ystävät. Mm, tämä oli aina mahdollisuus, koska meillä on vain vähän aikaa. Niin toinen mahdollisuus olisi ollut tavata ensi maanantaina Strasbourgissa. Eli jos haluamme valita, äänestämmekö ja käsittelemmekö kaikki muut asiat ensi maanantaina, niin loppujen lopuksi oli sitten parempi tavata maanantaina Brysselissä. Mutta varmaankin jotkut teistä eivät ole tyytyväisiä, ymmärrän sen kyllä. Ja monet teistä olisivat tyytymättömiä, jos äänestäisimme maanantai-iltana Strasbourgissa. Olen siitä aivan varma, koska yleensä sitten valitetaan kovastikin, ei haluta äänestää Strasbourgissa. Tämä on viimeinen kokous tänä vuonna ei muita kokouksia, joten olen pahoillani Sean. Meillä oli nyt kaksi huonoa vaihtoehtoa ja yritimme sitten valita niistä sen parhaimman. No niin, aloitetaan sitten julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö. Testiäänestys. Very good beginning. Very good beginning. I open the... Olipas tämä nyt hyvä alku. Aloitan testiäänestyksen. Okay, and I close the vote. Ja äänestys päättyy. Okay. Thank you very much. Hyvä on. Kiitoksia oikein paljon. Tämä kyllä käy. No niin, mietintö luonnos julkisen sektorin halussa olevien tietojen uudelleenkäyttö, uudelleen laadittu. Kollega Neoklis Silikiotis on esittelijämme. Kompromissi A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 151 ja Libe 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155, 154, 153, jotka ovat identtiset puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 25 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan tämä libe 25. Libe 25. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 179D puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 189 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 190 ja IMKO 43 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 191 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 6 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Kolmekymmentäkolme. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 ja Live 30. Yhdessä puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 197, 198 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tämä on vähän epäselvää valitettavasti. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja nyt 199 IMKO 44 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Luulenpa, että hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. sataa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 202. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitää tarkistaa tämä. 36 äänestys päättyy. Hylätty. 205 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 47 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Imko 47. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 206 ja Live 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 inko 209 Inko 48 Live 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 ja Libe 37 ja IMCO 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215, IMCO 50, Libe 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217, Imko 51, Live 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 217 ja muut. Äänestys päättyy. Hylätty. 219, imk 52, Live 40 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Live 41 puolesta vastaan. Uudestaan. Live 41 puolesta vastaan. Hyväksytty. 220 live 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 20 ja live 42. Ja äänestys päättyy hylätty. Imko 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 222D, 223D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi äh, kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan hylätty ja hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 imko 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tarkistetaan. 45. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 46. Äänestys päättyy. Hylätty. 258 D puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 73 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kult 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 74 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. kaksi kuusi kaksi, ensinnäkin. Imko 75 jälkeen meidän pitäisi äänestää 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, yksi, kolme. Inko 88 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Kolme, yksi, kolme. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 318 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 318 ja äänestys päättyy. Hylätty 319 Imko 90 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Ja äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67, Imko 6, Libe 4 ja 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Live 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 72 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Imko 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 5 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Viisi. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Inko kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Libe 9 puolesta vastaan. Hyväksytty. Hyväksytty. Anteeksi. Sitten yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä yhdeksän. Meidän pitää tarkistaa se. Ja äänestys päättyy. Niin, tarkistus 9. Kyllä, tarkistus 9. Eli jälleen kerran, ei live 9. Tarkistus 9. Tarkistus 9. Vielä kerran. Me teemme koneäänestyksen tarkistuksista 9. Tarkistus 9. Kyllä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää ylätty 10 puolesta vastaan tyhjää Ylätty. 84 live 11 imko 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 live 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan No tarkistetaan. 104. Yksi, nolla, neljä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi I puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult 4 puolesta vastaan tarkistetaan kult 4. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Inko 22 puolesta vastaan. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 128 puolesta vastaan. Te äänestä 128. En näe, miten haluatte äänestää. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 9 D, IMKO 27 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Imko 29 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 133 Imko 30 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä, Tarkistetaan. 25. 25. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä kult 6. Kult 6. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1, 4, 9, Imko 36 ja Libe 22 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kolme tarkistutta yhdessä. 149 ensimmäinen äänestys päättyy. Hylätty. Libe 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 150. Imko 37 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Nyt Meillä on loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Nyt pyydän, että äänestäisitte. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt äänestämme siitä, menemmekö toimielinten välisiin neuvotteluihin. 69c artikla, äänestys, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Kiitoksia oikein paljon. Suurta tukea osoititte onnittelut esittelijälle. Kuten tiedätte, me aloitamme neuvottelut niin pian kuin mahdollista. Tämä siksi oli tarpeen äänestää tästä asiasta vielä tänä vuonna. Olen pahoillani. Mutta ITRE-valiokunnan kokous oli kyllä suunnitteilla ollut jo ihan alusta asti, joten ei tässä mitään ihmeellistä ollut. Esitteli, olkaa hyvä. E, e- Kiitokset puheenjohtaja. Minä tahtoisin vain kiittää kaikkia teitä, kaikkia varjoesittelijöitä, avustajia ja ITREN sihteeristöä erinomaisesta ja tuottelijasta yhteistyöstä. Tällä kaikella tuella toivon myös meidän onnistuvan esittämään parlamentin kannan näissä tulevissa neuvotteluissa. Kiitos siis kaikille, jotka auttoivat työssä. Thank you very much, colleague. Kiitos äh, kollega. Siirtykäämme seuraavaan kohtaan. Kohta viisi. jossa on kysymys ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen. Esittelijä on äh, Peter Kormbashev ja aloitamme välittömästi. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä, tarkistamme numeron 18. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme johdantosan 16, 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 1 EUn yhteisrahoituksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tarkistamme. 27. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13, 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 30. Äänestys päättyy. Hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitokset. Suuri tuki onnittelut esittelijälle. Nyt siirrymme seuraavaan tämähän, kun asia liittyy budjettikysymyksiin, silloin sitä pitäisi äänestää uudelleen vielä täysistunnossa. Joten kaikki budjettikohdat äänestetään myös täysistunnossa. Muuten on mahdotonta lähteä neuvotteluihin. Siirrymme seuraavaan mietintöön naapuruus, kehitys ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen. Esittelijä on Vladimir Urutsev. Tarkistukset 19.22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan Tarkistamme. Nostakaa käteenne kunnolla, hyvät ystävät, koska on mahdoton nähdä muuten. 26. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 57 ja 10 toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluatteko, että se tarkistetaan? Selvä. 57 ja 10 toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tarkistetaan 61. Tarkistus 61. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 68. 68. Äänestys päättyy. Hylätty. 69 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 69. Äänestys päättyy. Hylätty. 71 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Ei, kukaan ei äänestä. Äh, vastusta. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 kolme puolesta, vast, neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. En nähnyt käsiänä kunnolla. 74. 74. Koneellinen äänestys. Se oli hylätty. Joten hyvät ystävät, nostakaa kättä. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17. 17. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 ja 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyh- tarkistetaan. 78. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta vastaan. Sama enemmistö nähtävästi, mutta tarkistetaan. 80. Hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 82, 19, 24 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 83 ja 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Ai, haluatte tarkistaa? 83.49 selvä tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 25. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kuusi. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 ja 6 yhdessä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta, vastaan Tarkistetaan 47. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 52 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, näin muutettu tuttuuna nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Kiitos. Selkeästi tukea onnittelut esittelijälle. Do you want to say yes, please? Dear Mr. Chair. Niin, hyvä puheenjohtaja huomasin, että kun äänestimme tuossa äskeisessä tarkastukseni 232 tuossa julkisen sektorin halussa olevien tietojen uuden käytössä, siitä ei äänestetty artikla 5 a 232 tarkistus ja äänestämättä. Niin, sihteeristö tarkastaa tämän. Palaamme asiaan sitten seuraavan äänestyksen lopuksi. Siihen hetki menee. Anteeksi. Palaamme tähän. Siirrymme sitten seuraavaan asiaan, eli sisämarkkinoita yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen. Patricia Toija on tässä valmistelijana, varapuheenjohtaja siis. Ja nyt äänestämme kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tarkastetaan tämä 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaanpa se. 156. Äänestys päättyy. Hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 158 puolesta vastaan. Tarkastetaanpa se. 158. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tarkastetaanpa se. 26. Ja äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tarkastetaanpa tämä 189. Päätän äänestyksen. Hylätty. Kolmekymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää. Niin, tarkastetaanpa nyt tämä Siis 32. 32. No niin, 32 siis äänestys päättyy hylätty. 190 ja 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 1, 3 puolesta vastaan ty- tarkastetaanpa se 3, 1, 2, 1, 3 äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tarkastetaanpa tämä 47. 47 siis äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää. No tarkastaanpas tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tarkastetaan se 223. Äänestys päättyy. Hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tarkastetaanpa tämä, siis 60. Tarkastamme tämän 60. Äänestys päättyy. Hylätty 61 puolesta vastaan. Tarkastetaanpa tämäkin. Tarkastamme ensimmäisen. Ja äänestys päättyy. Hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää. No tarkastetaanpa sekin. 64 siis. Päätän äänestyksen. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. neljä puolesta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 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 1, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 1, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 1, 2, 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Huomasin 1, 2, 6 puolesta vastaan. Tarkastetaanpa se 1, 2, 6. 1, 2, 6. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, kolmen olla puolesta vastaan. Tarkastetaanpa sekin 100 sai siis anteeksi yksi, kaksi, hetkinen. Yksi, kolme, nolla siis. Yksi, kolme, nolla, sen tarkastamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi, kolme, yksi puolesta vastaan. No tarkastetaan sekin. Sata kolmekymmentä yksi ja päätän äänestyksen selkeästi hylätty. 1, 3, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 3, 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan sekin 139 siis. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 4, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1, 4, 3 puolesta vastaan tyhjää. No tarkastetaan sekin. No, selvä. Hylätty tosiaan. neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan se 144. 144. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan sekin 145. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 146 puolesta vastaan. No tarkastetaanpa sekin. 146 siis äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Suuri tuki saatiin tälle. No niin, onnittelut valmistelijalle. Ja jatkamme eteenpäin niin olkaapa hyvä, toki saatte puhua. Eh, solo per parte ringraziare Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä tehdystä työstä, mutta halusin eh, puheenvuoron eh, voidakseni sanoa seuraavan asian sen pohjalta, mitä olemme kuulleet. IMKO-valojokunta, jonne meidän työmme päätyy, ei ole kovinkaan sen kannalla, mitä me olemme täällä yrittäneet tehdä. Meillä on tullut hyvin avointa työtä, hyvin paljon erilaisia lähestymistapoja. IMKO taas on hyvin rajoittunut tässä, joten pyytäisin kollegoja, jotka ovat IMKossa tai joilla on mahdollisuutta vaikuttaa sinne, eh, että he tukevat meitä, koska muuten olemme tehneet kovasti työtä ja IMKO sitten eh, tuhoaa kaiken you, Madame Rapporteur. Niin, kiitos tästä esittelijä, hyvä Patricia. Tämä oli tärkeää kuulla, koska meillä on yksinomainen toimivalta kaikissa asioissa, jotka koskevat PK-yrityksiä, joten meidän täytyy tarkastaa tämä asia, koska IMKO-valiokunnassa ei pitäisi tätä, tästä äänestää. Se on nyt selvää ja sitten siirrymme täysistuntoon ja täysistunnossa asiasta äänestetään sitten heti alkumetreiltä lähtien. Yeah, but, uh, well, in IMCO it is nest- Mutta siis IMKossa täytyy mennä eteenpäin tästä äänestämättä. No niin, kiitos siis Patricia. Tämä oli tärkeä kuulla. Nyt jatkamme sitten eteenpäin. Taas Silkiottis kun meidän pitää siis palata tuohon äänestykseen äänestämään 232 tarkistuksesta. Tämä on nyt tarkastettu, olette aivan oikeassa, joten meidän tulee siitä äänestää, joten nyt sitten kyse on Silkiottiksen esittelemästä tekstistä julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö. Etsikääpä se käsiinne. Ja 232 siis tarkistus tuon kompromissi 9 on siinä sen jälkeen, mutta me siis äänestämme tuosta 232. Redan tekemästä tarkistuksesta. Ja nyt sitten kuka puoltaa sitä? Kuka vastustaa? No se on hylätty hylätty. No niin, joka tapauksessa kiitokset tästä, kun muistutitte tuosta virheestä, korjasitte tämän virheen. No niin, suurin osa näistä asioista menee sitten täysistunnoon, koska talousarvioasioissa näin on tehtävä. Jos nyt sitten olette lähdössä täältä, niin muistakaapa joulu juhlajouluvastaanotto. Niille, jotka, mutta kuitenkin joka tapauksessa hyvää joulua sitten kaikille vain. Ja tulkapa sitten takaisin tunnin sisällä jouluvastaanotolle. Ja nyt sitten jatkamme esityslistalla eteenpäin seuraavaan aiheeseen, Nyt sitten saamme kuulla Stoasta. Kolmiulotteinen biotulostus lääkinnällisiin tarkoituksiin. Stoan tutkimuksen esittely. Ja tästä voimme sitten käydä myös keskustelua. Tutkimuksessa on yksityiskohtaista tietoa tulevasta ja tulevaisuudesta kolmiulotteisen biotulostuksen saralla ja sen vaikutuksista myös. Tämä on hyvin merkittävä aihe unionin tutkimuspuolelta koska siinä on sekä yhteiskunnallisia, taloudellisia että eettisiä kysymyksiä. Ja tämä tutkimus on myös verkosta löytyvillä parlamentin verkkosivuilla ja täällä on Christopher Koonen paikalla tuolta Karsluhen teknologiainstituutista. Tervetuloa tänne. niin ehkä Niebler, ehkä joku muukin haluaa sanoa tässä muutaman sanan. Tiedätte kyllä tämän aiheen, siis tuosta kyberturvallisuusvirastosta. Niin siis kokouksemme lopuksiko? Niin, siis tuo EUn kyberturvallisuusvirasto on täällä esityslistan lopussa Niblerin aiheena. Teidän pitää siis kaiketi lähteä, joten voimme vähän nyt muuttaa tätä esityslistaa järjestystä. Eli voitte ensin tästä meille kertoa. Olkaa hyvä. Kolleginen, liebe Kollegen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, voin puhua ihan lyhyesti, koska jo viime viikolla sain kertoa eh, menettelytilanteesta eh, kyberturvallisuusasiassa. Sitten kokouksemme jälkeen meillä oli vielä eh, trilogi. Monissa asioissa lähennyimme, mutta vieläkin on joitakin kysymyksiä, joista emme ole keskustelleet loppuun asti. Ja siksi haluan sanoa, että ensi maanantaina Strasbourgin viikolla meillä on vielä viimeinen trilogi. Olemme luottavaisia sen suhteen, että pääsemme kompromissiin, mutta juuri kun on kyse velvoittavasta sertifioinnista, hallinnoinnista äh, ja äh, haavoittuvaisuuksista, niin on vielä avoimia kysymyksiä, mutta suurta halukkuutta on päästä yhteisymmärrykseen näissä kolmessakin asiassa. Maanantai-iltana meillä on viimeinen trilogia, minä olen luottavainen. Muuta ei ole kerrottavana, kiitoksia. Thank you very much. Thanks a lot. No kiitokset tästä. Eli kohta 13 esityslistalla. Onko tähän sanottavaa? No ei. Joten jatkamme sitten kahdeksannen kohdan käsittelyä, eli STOA tutkimuksen esittelystä. Kolmiluotteinen biotulostus tulostus lääkinnällisiin tarkoituksiin. Olkaa hyvä. Okei. Okay. Yeah. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen iloinen, että voimme esitellä tämän STOAN tutkimuksen, jolla vastasimme Dario Tamburanon pyyntöön. Ja täällä on myös Barend van der Meulen Rathenau-instituutista. Hän myös mielellään vastaan kaikkiin kysymyksiä, joita teillä saattaa olla esityksen jälkeen. No niin. Olen pahoillani. Tämä on vähän hidas Miksi lisäävä biovalmistus on haaste politiikalle. Me keskitymme tässä esityksemme biosovelluksiin. Tämä liittyy lisäävään valmistukseen biologisille sovelluksille, käytetään siis biologista materiaalia, mutta toisaalta myös kaikkiin mahdollisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, esimerkiksi prosteet, proteesit ja tämän tyyppiset lääketieteen alalla ja osittain myös sen ulkopuolella, kun itse tehdään asioita, niin Tämä lisävä biovalmistus voi mahdollistaa kustomisoinnin esimerkiksi proteeseissa ja hammaslääketiedessä. voi vähentää kustannuksia, parantaa laatua, sitä voi käyttää myös muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin ja sillä voidaan hajauttaa ja muuttaa arvoketjuja. Ja tätä tapahtuu nyt jo, mutta on myös paljon odotuksia tulevaisuuden kannalta. Jotkut odotukset eivät ole niinkään lääkinnällisiä, vaan äh, kyse on tällaista ihmisen äh, parantamisesta. Eli voidaan käyttää näitä teknologioita ihmisen ähm, suorituskyvyn parantamiseen myös, kun ei ole terveysongelmia, mutta vielä on epäselvää, kuinka voidaan ratkaista äh, terveys- ja eettiset vaikutukset, ja tällaisilla sovelluksilla on. EU-politiikalla voi olla erittäin tärkeä rooli tällaisen teknologian kehittämisessä. Me tunnistimme tässä tutkimuksessa, kuten näette tutkimuksen viimeisessä luvussa, kolme suurinta kysymystä politiikalle. Yksi on sääntely, toinen on hyötyjen jakautuminen ja sitten julkinen osallistuminen ja kansalaislähtöinen innovaatio tässä jokaisen sen kohdalla tutkimuksessa on kehitetty kaksi tapaa käsitellä asioita, jotka eivät välttämättä sulje toisiaan pois. Ensimmäinen vaihtoehto on sääntelykysymykset, että keskitytään niihin vähän rajallisemmin. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Sää, säädösten spesifius ja nopeus että toisaalla keskitytään eh, siihen, että on saatavuus eh, mahdollisimman monille käyttäjille ja toisessa tapauksessa keskitytään ehkä tiettyihin sovelluksiin ja pysytään sitten innovaation tahdissa. Eh, tämä on yksi vaihtoehto. Nämä eivät sulje toisiaan pois, mutta niitä on sitten sopeutettava toisiinsa. Pahoillani, tässä vähän hidas Tämä kalvoesitys on vähän idas. Sitten toinen on etujen tasa-arvoinen jakautuminen, tasa-arvoinen jakautuminen versus avoin innovointi. Tällä hetkellä meillä on kaksi yhdysvaltalaista yritystä, jotka ovat jo erittäin vahvoja tässä 3D-tulostuksessa terveydenhuollon saralla. Ja me sanoimme, että jos EU-politiikat voisivat toisaalta löytää enemmän maakohtaisia ratkaisuja ja toisaalta olisi taas tällainen hyvin laaja lähestymistapa, mutta sitten on huomioitava myös että niin tässä täytyy vähän käydä kauppaa, löytää tasapainoa, jos halutaan turvallisuutta. Viime viikollahan tutkivat journalistit selvittivät, että Eurooppa on lääkinnässä laitteessa liian lepsu jos haluaa olla hyvin tarkka, niin sitten toisaalta on laadittava katettavampi eurooppalainen verkosto. Ja sitten tämä viimeinen vaihtoehto on julkinen osallistuminen ja kansalaislähtöinen innovaatio. Tässä ei kyse ole siitä, että valitaan jompi kumpi, vaan kyse on resursseista ennemminkin. Tässä voidaan nähdä toisaalta kansalaiset, jotka keskustelevat ja kehittävät näkemyksiään liittyen tähän teknologiaan, myöskin pitkän aikavälin tavoitteeseen, että sitä käytetään lääketieteen ulkopuolella ja myöskin elinten tulostuksessa. Ja sitten toinen on tämä kansalaisten liike muuttua keksijöiksi ja innovaattoreiksi. Meidän mielestämme kumpikin tällainen ilmiö on tärkeää. Ja kun ajatellaan julkista osallistumista, on tärkeää aikaisessa vaiheessa aloittaa julkinen vuoropuhelu, jota toisaalta estetään hy- liiallinen hypetys ja toisaalta liialliset huolet. Ja me myös sanoimme, että tällaiset pienet laboratoriot, pienet toimijat, jotka tekevät omaan käyttöön, niistä voi olla hyötyä hyvin erikoistuneille markkinoille. Mutta tässäkin nousee esiin kysymys, että joitakin sovelluksia on varmaan säädeltävä turvallisuusnäkökannasta kannattaa silmä läpitäen. Ja sitten jos katsotaan tulevaisuuteen, niin yhteenvetona voisi sanoa, että jos halutaan saada aikaan lisäävän biovalmistuksen keskipitkän ja lang- pitkän aikavälin hyödyt, kustannusvähennykset, laadunparannukset ja niin poispäin, niin tarvitaan johdonmukaista eurooppaista lähestymistapaa ja silloin on päätettävä, mikä painopiste Euroopalla on kun nyt äsken mainitsin nämä eri osa-alueet, joiden välillä on valittava. Ja tämä on myös nähtävä maailmanlaajuisen kilpailun eh, näkökulmasta. Jos haluat tässä toistaa sitä mantraa, että Yhdysvallat on meitä niin paljon edellä, mutta itse asiassa terveysalan markkinoilla jotkut yhdysvaltalaiset yritykset jo dominoivat ja siksi olisi hyvä, jos katsotaan tätä koko arvoketjua, että Eurooppa ryhtyy keskitettyihin toimiin eh, tämän toiminnan tukemiseksi. Ja sitä varten on tehtävä päätöksiä siitä, mikä tulevaisuuden kurssi on, jotta voitaisiin kehittää eh, nykyisiä ja lyhyen aikavälin eh, lisäävän biovalmistuksen potentiaali äh, erityismarkkinoita varten. Äh, kannattaisimme tätä kansalaislähtöistä innovaatiotoimintaa. Se tarvitsee enemmän huomiota ja tukea. Tämä ei ole helppoa, koska heti kun puhutaan lääkinnällisistä sovelluksista, tämä ajatus, että kansalaiset kehittävät tätä äh, virallisten laboratorioiden ulkopuolella, aiheuttaa usein huolta myös julkisuudessa. Siksi olisi tässä yhteydessä erittäin hyödyllistä että meillä olisi tällaisia äh, aktiviteetteja, joissa toimitaan ihan äh, äh, konkreettisesti ja sitten yhdistetään se julkiseen keskusteluun. Erityisesti kun on kyse tulevaisuuden edistyneestä biotulostusteknologiasta esimerkiksi elintulostus, jota siis kehitetään, mutta joka on vielä hyvin kaukana siitä, että sitä voitaisiin käyttää markkinoilla. Ja sitten nämä ihmisen suorituskykyä parantavat sovellukset, niin olemme sitä mieltä, että tarvitsetaan paljon julkista tiedotusta näistä lisäävistä biovalmitustavoista, jotta voitaisiin välttää hypätys ja liiallinen huoli. Nyt oli vähän nopeampi kuin olin ajatellut, joten meillä on enemmän aikaa keskustelua varten. Kiitoksia. For, for your... Kiitokset tästä esityksestä. Ja nyt sitten haluaisin kysyä, kuka haluaa tähän keskusteluun kommentoida aika uutta teknologiaa tässä tosiaan on kyseessä, mutta miten te tämän asian näette? Niibler, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erinomaisesta esityksestä. En nyt tässä lähde puhumaan näistä eri vaihtoehdoista, mutta voisitteko te kertoa hieman, miten, mikä on Euroopan tilanne verrattuna muihin kilpailijoihin? Olemmeko me etulyöntiasemassa, onko meillä hyvä lähtökohta suhteessa esimerkiksi USAhan tai muihin alueisiin maailmassa, nimenomaan tässä biolääkinnässä ja kolme ulottuvuudessa. Okay, thank you very much. Kiitokset. Entä muita kysymyksiä onko? Minulla olisi myös kysyttävää, koska olemme valmistelleet tässä muutamia kysymyksiä Tämä kiinnostaa meitä ITRE-valiokunnassa. Eli nämä korkean tason standardit kolme, kolmiluotteiseksi biotulostukseksi, millä tavalla nykytilanteessa lainsäädäntöä voitaisiin yhtenäistää, koska standardilainsäädäntö on varmasti merkittävää tässä. Ja miten tätä prosesseja voidaan hallinnoida erilaisin erikoistaidoin, koska kolmiulotteinen biotulostus on, vaatii erittäin asiantuntevaa tietotaitoa. Eli miten unioni voi kolmiulotteisen biotulostusinfrastruktuurin kustannukset sitten jakaa niin, ettei siitä tulisi vain rikkaiden keskittymä. Tämä on oikeudellisesti ajateltuna merkittävää. ja minkälaisia oikeudellisia kysymyksiä kolmiulotteinen tulostus sitten voisi tuoda, miten niihin voidaan vastata tulevaisuudessa. Tästä voi syntyä monimutkaisia ongelmia ja myös toki siis eettisiä ongelmia. Voisitteko muutaman sanan sanoa myös tästä asiasta? ehkä tärkein tosiaan on sitten juuri Itren kannalta juuri tämä. Voisitteko näihin kysymyksiin vastata? Olisi oikein kiintoisaa saada tietää, mitä mieltä olette näistä. Onko muuta kysyttävää, hyvät naiset ja herrat? Nähtävästi ei ole muuta sanottavaa, joten voinette vastata. Okei, okay. My, yeah, thank you for this, uh, interesting question. Kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Olemmeko me edellä muita vai toisinpäin? Te näette, että Eurooppa, kuten muut edistyneet maat, USA ja Japani, jossa on korkean tason teollisuutta ja lääketeollisuutta, mutta kolmiulotteisuus painotteinen biotulostus lääkinnällisiin tarkoituksiin on asia, jota on testattu ja kokeiltu monilla alueilla, joten yksikään maa ei oikeastaan johda markkinoita, vaan täällä on tällaisia ähm, markkinalohkoja, ja tämä tekee sen oikeastaan hankalaksi sen hallituksille ja maille luoda tässä etulyöntiasemaa, koska kenttä on niin laaja. Hallitusten on myös hyvin vaikea säädellä koko tämän biotulostuksen käyttöä. Sitä on niin, säädeltävää on niin paljon ja joskus on kysymys paikallisista, pienistä paikoista, jossa ihmiset todellakin yrittävät kehittää kolmiulotteista biotulostusta ja löytävät sitten yhtäkkiä uusia keinoja, joita ei olekaan säädelty. Joten sen vuoksi oli hyvin vaikea tehdä selkeitä suosituksia siitä, pitäisikö asiaa säädellä niin tai näin. Ja sen vuoksi me esitimme erilaisia vaihtoehtoja. Jos sitten katselee näitä vaihtoehtoja ja koko tätä äh, kolmiulotteista biotulostusta, niin tässä on hyvin paljon säätelykysymyksiä ja oikeudellisia kysymyksiä. On muutamia oikeudellisia kysymyksiä, jotka pitäisi hoitaa aika nopeasti, mutta ne ovat myös hankalia. Yksi liittyy siihen, että jotkut, joitakin näistä tuotteista käytetään jo lääkinnällisinä äh, applikaatioina äh, terapioissa, hoidoissa ja muualla. Ja voisi sanoa, että niillä on oikeastaan sama status kuin lääkkeet, joita on säädelty hyvin vahvasti, mutta meillä ei ole vielä tälle säätelykehystä. Ja yksi syy sille on se, että jos katsoo näitä biotulistusapplikaatioita, niin ovatko ne lääketieteellinen väline, onko ne lääke, kemikaalinen substanssi, ovatko ne ei-inhimillistä materiaalia vai biomateriaalia, on biomateriaalia, joka tavallaan kasvattaa kudosta mutta ei inhimilliseltä pohjalta, jolloin siitä tulee tällainen ei-ihmispohjainen ihmispohjainen väline, applikaatio. Ja kolmiulotteinen biotulostus ja kysymys sitä, että mitä tässä pitäisi nyt sitten ylipäätään säädellä. Softaa, itse printtausta, ohjelmistoa, mitä? tämä on paljon liitteitä. Liitteessä kaksi tätä on käsitelty hieman laajemmin, mutta mikään näistä asetuksista ei oikeastaan kuitenkaan sovi täysin, joten siinä EUlla voisi olla rooli. Te voisitte yrittää luoda näitä, sitä, millä tavalla meidän pitäisi suhtautua ja säädellä näihin bio, kolmiulotteisiin biotulostuksiin. Tämä saattaisi olla kysy- vastaus myös kysymykseen tähän kuiluun eri maiden välillä nykyisessä säätelyssä. Tämä saattaisi auttaa eri jäsenvaltioita siinä, että nekin parantaisivat säätelyään biotulostukselle. Näin, katoin nämä oikeudelliset kysymykset. Ehkäpä sinä jatkat tästä muihin kysymyksiin. Niin, suurin osa kysymyksistä onkin vastattu. Sitten tämä ensimmäinen kysymys. Tällä hetkellä terveyssovellusmarkkinat 3D-biotulostukselle eivät ole vielä niin suuret. Tietenkin on ennusteita, jotka vähän liioittelevat tätä, mutta nyt on jonkinlainen eh, monopolistrakenne näiden yhdysvaltalaisten yritysten kanssa. Näin ei tarvitse kuitenkaan tulevaisuudessa olla, kun meillä on enemmän sovelluksia. Myös korostaakseni sitä, mitä kollegani sanoi, tämä on mahdollistava teknologia ja rajat ylittävä niin, että monet niistä eettisistä kysymyksistä jotka esitettiin, ne eivät liity suoraan tähän teknologian, ennemminkin tähän sovellukseen. Tietenkin, jos joku käyttäisi tätä eettisesti epäilyttävään tavoitteeseen myöskin lääketieteen ulkopuolella, niin se olisi erittäin ongelmallista. Mutta todella haluaisin varoittaa, että ajatellaan, että se mitä tapahtuu lääketieteen ulkopuolella on aina jonkinlaista äh, kielteistä hakkerointia ja äh, roistotoimintaa. Me ihan selvästi äh, otimme nämä mukaan, ähm, kun valmistelmia tutkimusta on esimerkiksi paljon sovelluksia raaja proteeseja varten lapsille tai kehitysmaissa, joissa kansalaiset jo toimivat innovoijina. Tätä siis tapahtuu nyt jo. E, tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus, jos sen yhdistää keskustelun eettisistä ja tulevaisuuden kysymyksistä. Sitten erässä avoin kysymys oli vielä tässä listallani. Niin miten me e, käsittelemme nämä korkeat kustannukset tai miten tämä mm, käsitellään näissä meidän vaihtoehtoissamme. Eh, no, tietenkin avoin innovaatio ja SM, siis pk-yritysrahoitus, se, mitä täällä sanottiin, on myös erittäin tärkeä tällainen standardisointi Euroopan laajuisesti. Eh, tämän eh, tutkivan toimittajaverkoston tulokset. Siinähän argumentoitiin, että olisi vähän keskitetympi lähestymistapa täällä Euroopassa, mutta miten toimia tässä, sitä en ihan tarkkaan tiedä, miten sääntely saataisiin keskitettyä paremmin. Sitä kuitenkin tarvitaan, koska jotkut näistä sovelluksista ovat turvallisuuden kannalta niin merkittäviä, että jos mahdollisimman, jos monet ihmiset ja eh, pienet yritykset voivat avoimesti tehdä näitä asioita, niin sitten turvallisuuskysymykset nousevat voimakkaammin esiin. Sitten eh, tämä kysymys liittyen ihmisten eh, kykyihin, liittyykö se myös työpaikkojen menetykseen? me nostimme tämän asian esiin myös herra Tampurano nosti tämän esiin. Me katsoimme tätä hammaslääketieteen näkökulmasta ja siellä eh, tämä ajatus tällaista innovoinnista, myös avoimesta innovaatiosta, siinä pitäisi vahvemmin ottaa mukaan ihmiset, jotka työskentelevät alalla. Ei siis pelkästään akateemikkoja tai teollisuuden edustajia, vaan pitäisi ottaa mukaan ihmiset, jotka työskentelevät tällä alalla, koska jos heidät otetaan mukaan tähän keskusteluun, miten nämä teknologiat voivat auttaa minua, miten ne korvaavat minua, miten voin lisätä pätevyyksiäni, niin olisi tärkeää ottaa nämä ihmiset mukaan järjestäytyneellä tavalla, ei pelkästään ammattiyhdistysten kautta. Ja teillä Euroopassa on paljon välineitä käytössänne. Ja Eurooppa on tässä maailmanlaajuisesti eturintamassa, ei siis sen teollisuus, mutta se, että tuodaan kansalaiset ja sidosryhmät aikaisessa vaiheessa mukaan niin, että voidaan kehittää sellaisia teknologioita, jotka todellakin vastaavat eurooppalaisten yhteiskuntien haasteita. Thank you. Kiitokset. Onko muuta sanottavaa tähän tai lisäkysyttävää? Ei ole, joten kiitokset tästä esityksestä. On merkittävää jatkaa eteenpäin eikä jäädä sitten jälkeen suhteessa muuhun maapalloon, eli unioni tosiaan tässä sitten haluaa olla ratkomassa ongelmaa kanssanne. Kiitokset. Yeah, yeah, of course. Always forward. Very good. Niin, aina vain eteenpäin. Se on hyvä. Hyvä, hyvä yhteenveto tosiaan tuo. Ai komissio haluaa sanoa jotain. No, tottahan toki. Komissio. Niin, kommenttina tuo bio yleiskäsitteenä on ehkä vähän kaa, Se saattaa johtaa vähän harhaan tässä, koska jos me todella puhumme tuosta biotulostuksesta kolmiulotteisesti, niin se tarkoittaisi soluja ja solujen tulostaminen siinä ollaan vasta hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli tämä vain kommenttina, mutta muuten kertomuksenne kyllä on oikein erinomainen ja kattava. Ainoastaan vain tällaisen kommentin esittäisin teille tässä vaiheessa. No selvä, kiitokset tästäkin. Haluatteko vielä tähän vastata? Niin tosiaan kyllä ymmärrän tämän Kaikellahan on taustansa, joten monta asiaa tähän on otettu mukaan ja tuo kolmiulotteinen biotulistus ja sen metodologia ja erilaiset sovellusmahdollisuudet vielä. Mutta tässä poliittisessa kontekstissa tietysti voidaan tehdä ero, kun on kyse lääkinnällisistä sovelluksista ja jättää tuo bio pois. Se ei välttämättä kaikki ole juuri sen suuntaista, mutta tutkimuksessa olemme sanoneet, että tässä on tietysti lainsäädännöllisiä eroja toki olemassa. Tuen kyllä tätä, mitä sanoitte. Ja tässä täytyy sitten tosiaan tuloksiin aina verrata tätä politiikkaa, politiikan tekoa myös. Kiitos. Kiitos jälleen kerran teille. No niin, hyvät ystävät, nyt jatkamme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli yhdeksäs kohta ja kymmenes myös. Sähkön sisämarkkinat uudelleen laadittuna ja sitten sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt myös uudelleen laadittuna. Ja tässä on tosiaan kyse tuosta puhtaan energian paketista ja energiamarkkinoinnin muotoilusta. Ja Christian Niskarins on pyytänyt minua kertomaan teille hänen puolestaan tästä asiasta. Hän on siis lähettänyt minulle tästä vähän tietoa käytettäviksenne kolmannesta ja neljännestä kolmikantaneuvottelusta muutama viikko sitten. Toimielinten välisissä neuvottelussa keskusteltiin dynaamisia hintasopimuksia, vertailuvälineitä ja kysyntävastausta, aggregaatio, älymittarit, energiayhteisöt, hintasäätely, haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat, energiaköyhyys, energian varastointi. Ja Hyvää edistystä on tehty ja paljon kompromisseja, kuten esimerkiksi hintasäätely, hinta, äh, energiaköyhyyden kohdalla jäi vielä auki. Jos haluatte jotain yksityiskohtaista informaatiota, meidän esittelijämme on siihen valmis. Ja mikäli on kysymys asetuksesta, niin äh, tässä päästiin äh, sopimuksen alueellisesta yhteistyöstä, äh, siirto välittäjistä. Ja näistä tulee alueellisia koordinointikeskuksia. Ja, ja tämä jää parlamentin mandaattiin. Joten tämä on mielestäni oikein hyvä ähm, sopimus. Äh, kolmessa äh, trilogissa puhuttiin myös kapasiteetista. Hyvää edistystä on tehty. Ja tämä varmasti antaa mahdollisuuden päästä eteenpäin 5. joulukuuta kello 18 alkavaan trilogiin. Olemme valmiita tapaamaan joulukuun puolessa välissä ennen joulua. Neuvosto ja Euroopan parlamentti. Me olemme avoimia myös kuudenteen trilogiin, jos välttämätöntä. Mutta toki haluaisimme viedä tämän päätökseen sekä direktiivin että asetuksen. Hyvät kollegat, onko teillä kysymyksiä? Olkaa hyvä. Uh, thank you, Jersey. Uh... Niin, kiitokset puheenjohtaja. Niin, tämä on viimeinen osa aika hankalaa pakettia. Aika paljon työtä joulukuussa on tiedossa. Pelkään, ettei ole riittävästi aikaa. Ja vielä toiseksi en haluaisi nyt sitten tuo energiapolitiikan häviävän näissä neuvotteluissa tuossa energia, puhtaan energian paketissa. Eli tämä täytyy nyt todellakin saada oikein myös tuo energiaköyhyysasia ratkottua. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Teresa. Näin ei välttämättä ole, koska me keskustelemme tästä ja energiaköyhyyttä olemme painottaneet, koska se on hyvin tärkeä asia parlamentille. Eikä meidän tule tässä jäädä jälkijunaan. Olet oikeassa, meillä on hyvin vähän aikaa Tämä oli se syy luonnollisesti, että oli välttämätöntä äänestää tänään. Vaikkakin se joillekin kollegoille oli hieman epämukavaa. Mutta oli välttämätöntä päästä eteenpäin. Ja muista aikatauluongelmista, niin olemme päässeet kohtaan 11, joka on itse asiassa hyvin saman kaltainen asia. Kohta numero 11. Riskeihin varautuminen sähköalalla. Ja esittelijä, ei eh, anteeksi, Oh, oh, Ei, anteeksi, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Riskeihin varautuminen sähköalalla. Aser on herra Peterserin, mutta tämä on kollega Sano Nato. Onneksi olette paikalla. Olkaa hyvä, Flavio. Si, grazie. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin me tämän seikkailun koimme yhdessä. 22. päivä marraskuuta kolme osapuolta pääsi yhteisymmärrykseen asetusluonnoksesta riskeihin varautuminen sähköalalla. Tässä tämä päättää kolmannen ja varsin tiukan ja hankalan trilogin, jossa oli paljon eh, jännitteitä puheenjohtajavaltion kanssa. Loppujen lopuksi saatiin eh, sopimus. Se eh, palkitsee parlamentin linjan, mutta antaa viranomaisille huomattavasti pidemmät määräajat 30 kuukautta eikä 24, kuten parlamentti pyysi, että kunnes niin täytyy esitellä ensimmäiset riskivarautumissuunnitelmat. Tämä on tärkeä parlamentille, koska tämä teksti tulee nyt trilogista vahvistuneena. Neuvosto ei onnistunut viemään läpi ehdotuksen, jolla se halusi vesittää riskinhallintaa alueelliselle tasolle. Ja ei myöskään onnistunut marginalisoimaan aseria eikä näitä RC, poistaa RCCitä riskin varautumisprosessista ja suunnitelmien laatimisesta. Olemme siis pitäneet kiinni solidaarisuusperiaatteesta, joka on erittäin tärkeä tässä asetusehdotuksessa. Ja olemme saaneet aikaan sopivia alueellisia eurooppalaisia mm, arviointikriteerejä. Toivottavasti tällä on myönteisiä vaikutuksia myös näihin muihin asiakirjoihin parlamentin näkökulmasta. Ja Tämä on oikein myönteinen tulos meille. Minun pitäisi kiittää monia ihmisiä, mutta haluan kiittää vain yhtä, nimittäin puheenjohtaja Busekia, koska hänen kokemuksellaan eh, ja neuvottelutaidoillaan vaikutti tähän merkittävästi ja hänen auktoriteettinsa oli tärkeää, että saatiin aikaa tasapainoissa neuvotteluissa. Haluan myös kiittää sihteeristöä heidän antamastaan suuresta tuesta. Kiitos puheenjohtaja. A great success. Kiitokset niin. Tämä on ollut suuri menestys tarina sinunkin ansiostasi tietenkin, koska kaikki on riippunut valmistautumisestasi tietenkin. Ja sinä olet edustanut koko parlamenttia ja komissio toki on tässä ollut tukena myös. Ja lopulta neuvosto on riittävän avoimesti asiaan suhtautunut kokonaisuudessaan, joten voimme kiittää etenkin teitä, Flavio Sanonato, esittelijänä erinomaisesti. Tässä on päästy eteenpäin. Tosiaankin meidän kaikkien puolesta neljä lainsäädäntöehdotusta on ollut tässä. Tämä on toinen osa puhtaan energian pakettia. Ensimmäisestä osasta on päästy kaksi, viikko, kaksi kuukautta sitten loppuun ja sitten tässä on nämä neljä uutta ehdotusta. Ja nyt kysyn, onko kysyttävää Zanonatolta? Ei näemmä, joten neljä lainsäädäntöehdotusta tässä tosiaan on. Ja sitten tuo ASER vielä, Euroopan unionin energia-alan sääntely, viranomaisten yhteistyövirasto, Petersen on lähettänyt minulle tästä myös lyhyesti katsauksen tiedoksenne ensimmäinen kolmesta kolmikannasta, jossa on päästy tärkeistä asioista eteenpäin, kuten aserin pääsystä tietoon ja sitten rakenteesta ja 11. joulukuuta järjestetään Strasbourgissa vielä kolmikantaneuvottelut. Toivottavasti se on sitten viimeinen ja näin saataisiin asia päätökseen. On vielä kesken asioita, kuten ASERin päätöksentekomahdollisuudet ja alueelliset koordinointikeskukset. ne tässä on jotkut jäsenvaltiot neuvostossa olleet tätä vastaan haluttomia hyväksymään Aserille tällaista. Eli neuvotteluista ei ole tiedossa nopeita eikä helppoja esittelijämme arvion mukaisesti. Ja sitten tuon johtajan suhde johtokuntaan parlamenttiin näkemys on selkeä. Haluamme itsenäisen ja vahvan johtajan mahdollisimman riippumattoman, joka voi taata aserin hyvän toiminnan. Tämä on vaikea asia joidenkin jäsenvaltioiden mielestä. Ja tämä on myös sitten Euroopan sähkömarkkinoiden yhtenäistämisestä. Meillä on pitkä reitti vielä keskusteltavana. Mutta toivomme, että kolmikantaneuvottelut Strasbourgissa 11. joulukuuta saadaan päätökseen. Onko sanottavaa? Tietänette, että tässä siis on kyse neljästä lainsäädäntöehdotuksesta, jotka olemme joulukuussa valmiita saamaan päätökseen. Ja näin sitten saataisiin tämä ennen Romanian kautta. No niin, olkaapa hyvä. Uh, so, uh, thank you, Mr. Chair, for the... Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Minä olen varjoesittelijä tässä aseerasiassa. Minulla on yksi kysymys teille. Teidän mielestänne, teidän kokemuksestanne, jotkut aserasetuksen ähm, osista riippuvat sähkömarkkinaneuvotteluista, ja sähkömarkkinaneuvottelut kariutuvat tai niistä ei neuvotella tämän vuoden loppuun mennessä, niin mitä e, ennustatte, miten jatkamme Aserin kanssa, koska ei meillä voi olla erilaisia skenaarioita Aserissa. Mitä tapahtuu, jos sähkömarkkina-asetuksessa tapahtuu jokin muutos? Depends, uh... Olet oikeassa. Tämä riippuu siitä, mitä me jätämme tuohon viimeiseen kolmikantaan sähkömarkkinoissa 19.20. päivä joulukuuta. Ehkä olisi mahdollista saada neuvottelut 11. päivä joulukuuta aserista päätökseen, mutta mikäli ei, niin sitten meidän täytyy tavata taas 21. päivä. No, minä suhtaudun tähän aivan avoimesti. Ja neuvosto ja komissio saa sitten ITRE-valiokunnalta tämän tiedon. Toivon, että esittelijät myös, Kristianis Karins myös ja Petersen myös saapumaan tänne 19. päivä, 20. päivä joulukuuta. Se on vihreä viikko, mikä tarkoittaa sitä, että me olemme edelleenkin valmiita toimimaan. Ei missään lomalla vielä olla kotosalla. Eli ei tässä olla vielä lomailemassa. Tämä riippuu myös Itävallan kaudesta. neljä päivää ennen joulua tänne neuvottelemaan Minun mielestäni tämä on merkittävintä saada tämä joulukuussa päätökseen. Ja mainitsin Romanian kauden. Olen tavannut heitä ja Itävallan edustajia. Toki olisi para, parasta myös Romanian puheenjohtajakauden kannalta, koska siellä on reippaalaisesti asioita muutenkin käsiteltävänä. Ensiksikin tar- talousarvioita seuraavaksi, talousarvio seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi sekin jää Romanian harteille. Joten siitä mielestä, siinä mielestä on tämä puhtaan energiapaketti saatava joulukuussa loppuun. Mutta olen kyllä yleisesti ottaen samaa mieltä kanssasi, ei tämä ole helppo asia, eikä saada aseria päätökseen ennen kuin sähkömarkkina on saatu kaikkineen loppuun No onko tähän muuta sanottavaa? Ei ilmeisesti, joten sitten jatkamme 13. Tuo kyberturvallisuusasia jo tulikin käsiteltyä tunti sitten ja ei siihen tullut mitään kysymyksiäkään, joten nyt neljä. Miroslav Pohen mietintö kun kyse on energiatehokkuudesta annetusta direktiivistä ja asetuksesta, kun yhdistynyt kuningaskunta unionista eroaa. Eli nyt on tässä kyseessä tämä valitettava ja epätavanomainen tapaus, kun yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista. Miroslav Topohe on tässä esittelijänä. Ja komissio on hyväksynyt marraskuun 30. päivä ehdotuksen, jotta energiatehokkuusdirektiiviä voidaan muuttaa ja myös asetusta yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen johdosta. Ja tämä on tekninen korjaus unionin energian kulutuksesta ajatellen, kun meillä on 27 jäsenvaltiota 28 sijaan. No, aikapaine on taas tässä niskassamme, joten täytyy saada tämä ennen ensi vuoden maaliskuun loppupäiviä kun yhdistynyt kuningaskunta ei ole tässä enää mukana ja ITRE esittää, että etenemme tästä nopeaa, nopeaan tahtiin. Hyvin nopeasti, hyvin lyhyesti siis. ITRE-valiokunnassa Miroslav Pohe, kuten olen ymmärtänyt, on pyytänyt Teresa Griffinia esittelemään tätä. Olkaapa hyvä. Thank you, Jez. Kiitos. Äh, Jersey, tiedän, että tiedät, että haluaisit, että me jäämme, eikä tästä ole sopimusta vielä tehty. Ja itse asiassa lopullinen äänestys on äh, minun syntymäpäivälläni ja toivottavasti se kaadetaan. Ensinnäkin pyytäisin Miroslavin puolesta anteeksi, hän ei voi olla täällä tänään. Haluaisin nopeasti esitellä tämän mietintön, joka liittyy energiatehokkuudesta annettuun direktiivin muuttamiseen yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi. Tämä on yksi kahdeksasta teknistä te- te- tekstistä, joka on muutettava. Tässä on tarkoitus arvioida Euroopan sitoumuksia energiasäästöjen alalla. Viime kuukaudessa parlamentti hyväksyi viime, lopullisen sopimuksen neuvoston kanssa, jossa oli kysymys energiakulutuksen vähentämisestä 35,5 prosentilla ja tästä 0,5 me taistelimme todellakin kovasti ja tämä pitäisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä ja Eurooppaan 28 kulutuksen ei tulisi ylittää 1278 äh, energiawattia eikä 975 vuoteen 2030 mennessä. Sen jälkeen, kun poistetaan mahdollinen ison Britannian poistuminen, eroaminen unionissa, niin silloin luvut laskevat. Esittelijä ehdottaa viisi, viittä ihan teknistä tarkistusta, jossa lähinnä määritellään, että toteamme kaksi tavoitetta, eli määrittelemme 32,5 vähennyksen, joka koskee sekä primääri- että loppukäyttöä, sekä määritellään linkki nykyiseen lainsäädäntöön. Ja että tämän pitäisi astua voimaan kolmesta 20 päivästä kolmeen päivään, koska muuten ylitetään ö, oletettu Ison-Britannian eroamispäivä. Esittelijä uskoo tämän teknisen luonteen vuoksi, että kaikki menee hyvin ja neuvosto on jo ilmoittanut, että tämä ei ole ongelma. No niin, Miroslav on minulle nyt yhden velkaa ja toivon mukaan, että tätä lainsäädäntöä ei loppujen lopuksi enää edes tarvita. Kiitos Jersey. Uh, well, uh, thank you very much. Uh. Kiitos oikein paljon. Kiitos kollega. Niin, tilanne on kyllä erityinen, että hän pyysi teitä, juuri teitä, esittelemään meille kaikille tämän mietinnön. Me tiedämme teidän kantanne ja yleisen näkemyksenne siitä, mitä tapahtuu Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä – mutta vaikka me kunnioitammekin siis, tai siis me, kun me kunnioitamme demokraattista päätöstä, meillä oli muuta vaihtoehtoa, mutta kiitoksia teidän esityksestänne Miroslav Pohen puolesta ja tämä oli aivan selvä. Halusin kysyä, voisiko ehkä komissio kommentoida. Herra Hudson Euroopan komissiosta, voisitteko kommentoida tätä edustaja Griffinin esitystä. Hän puhui herra Pohren nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Voisi ajatella, että ironia jatkuu, kun minä olen vastuussa tästä. Me haluaisimme esittää kolme asiaa. Haluamme kiittää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tästä nopeudesta, jolla tämä asia, tämä tekninen asia on hoidettu sisällöstä. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä edustaja Griffin ja edustaja Pohe mietinnössä sanovat, että olemme samaa mieltä kaikesta. Ja näemme, että nämä tekniset tarkistukset ovat hyviä, varsinkin tämä viides, jossa sitten lasketaan tätä voimaan astumisjaksoa 20 päivästä kolmeen. Se on erittäin tärkeää niin, että lainsäädäntö on käytössä ajoissa. Kiitos. Good, uh, thank you very much. Hyvä, kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Kysymykseni. Haluaisitko Teresa sanoa vielä muutaman sanan Miroslavin puolesta. Obviously we're trying to... Niin, tietysti me pyrimme valmistautumaan kaikkiin mahdollisuuksiin ja kannamme vastuumme tietysti vakavasti ottaen. Ja 2,5 prosenttia on tässä tavoitteena. Kaipasimme sitä korkeammaksi kyllä. 32 tavoittelimme 40, mutta joka tapauksessa tässä on mahdollista toimia ITREN yhdessä ja kaikkien poliittisten ryhmien yhdessä toimia kansalaisten parhaaksi. Se on parlamentin hienous ja siitä syystä yhdistyneen kuningaskunnan olisi, pitäisi pysyä tässä 28 valtion joukossa mukana. Kuten yleensä, kuten yleensä, Teresa, olen täysin samaa mieltä kanssasi tässäkin asiassa. Ja e, lopuksi voisin sanoa teille, että haluan kertoa kaikille jäsenille, että tarkistetun jätön määräaika on 5. joulukuuta 2018. Ja Ja sitten me valmistelemme äänestykset Itressä 14. tammikuuta 2019 järjestämme äänestykset. Äänestys täysistunnossa vahvistetaan myöhemmin. Kiitoksia Teresa, että olit täällä, koska kyllä se on erittäin tärkeä mietintö. No yleisesti sanottuna voisin sanoa, että tarpeeton, mutta tässä tapauksessa me voi tehdä muuta. Meidän on mentävä eteenpäin ja hyväksyttävä tämä. Oltava valmiita kaikkeen maaliskuun lopulla. No niin, kiitoksia. Hyvät ystävät, haluaisin sanoa kohdassa muut asiat, että meillä on jouluvastaanotto. Haluaisimme tavata teidät kaikki muutaman minuutin, ehkä 20, ehkä puoli tuntia. Haluaisimme hieman keskustella Tämä alkaa noin 18.15 ja kello 18.32 komissaaria tulee luoksemme keskustelemaan asioista ja nauttimaan tästä puolen tunnin vastaanotosta. Se järjestetään Janissa kolmannen kerroksen eh, kahviossa, brasseriissa, kolmas kerros. Erittäin kätevä paikka. Niinpä pyydän teitä tulemaan sinne kello 18.15 noin puolen tunnin kuluttua. Mutta älkää tulko myöhemmin kuin 18.30, koska silloin sitten aloitan. Yeah, well, uh, on the topic, uh, Mr. Poher report. Herra Pohen mietintö. Teillä on puheenvuoro. Ich möchte mich entschuldigen, weil ich zeitgleich im Transportausschuss... Anteeksi, olin toisessa mietinnössä käsittelemässä Brexittiä toisessa valiokunnassa, mitä tulee energiatehokkuuteen ja direktiiviin ja mahdollisen no deal tai tilanne, jossa on sopimus ja siihen, mikä on Iso-Britannian rooli, niin haluaisin vain pyytää kaikkia osapuolia, että me laskemme kaiken tarkkaa, emmekä käytä mitään poliittista arviointia. Ei voi olla niin, että kun Iso-Britannia lähtee, että muut maat joutuisivat sitten tekemään vielä enemmän energiansäästön osalta – kaikki, mikä olisi lisäkuormitus, ja sitä meidän pitäisi välttää. Ja me ainakin ryhmänä huolehdimme siitä, että pidetään kiinni sovituista tavoitteista ja että taakan jako jäsenvaltioiden kesken pysyy ennallaan ja että Iso-Britannia ei aiheuta mitään vaikutuksia yksittäisille maille. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, hyvä kollega, tästä äh, kommentista. Se varmasti otetaan huomioon. On erittäin tärkeää, että saatoitte äh, olla täällä kanssamme. Kyllä ymmärrän, että meillä on paljon kokouksia eri paikoissa, emmekä aina pysty oikealla hetkellä olemaan ITRE-valiokunnan kokouksessa, mutta kiitoksia tästä kommentista. Ja nyt ymmärtääkseni muita kommentteja ei enää tästä aiheesta ole. Ja sitten haluaisin kertoa teille, että seuraava kokous järjestetään 14. tammikuuta Strasbourgissa kello yhdeksältä illalla. Joten ensi viikolla meillä ei ole kokouksia Strasbourgissa, mutta meillä pitäisi olla kokous 14. tammikuuta, koska se on aivan välttämätöntä, jos haluamme viedä eteenpäin näitä päätöksiä ITRE-valikunnassa. Aikaa on hyvin vaha, vähän, koska kausi on päättymässä. Joten kello 18.30, jos vain onnistuu, niin olkaa paikalla tässä lyhyessä kokouksessa nauttimassa elämästä puolen tunnin ajan. Kaikkea hyvää, kiitoksia.